Ja seuraava kohta esityslistalla on eh, edustaja Garces Ramonin mietintö Euroopan kuluttajapolitiikan uudet tavoitteet. Annan puheenvuoron esittelijälle neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Euroopan komissio julkaisi oman tiedonantonsa koskien Euroopan kuluttajasioiden toimintaohjelmaa 22. toukokuuta 2012 ähm, sisämarkkinoiden äh, valiokunta hyväksyi mietintönsä äh, toukokuussa melkein yksimielisesti ja haluaisin kiittää nyt varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä, samoin kuin teknisiä avustajia, jotka ovat auttaneet saamaan aikaan asiankirjan, joka varmasti painottaa yhä enemmän eurooppalaisia kuluttajia ja heidän järjestöjään 2014-2020. Tässä ensimmäisenä halutaan vahvistaa kuluttajan varmuutta ja oikeutta, samoin kuin heidän tietoisuuttaan ja halutaan lisätä myös mahdollisuutta vedota oikeuslaitoksiin, samoin kuin annetaan paremmat oikeudet järjestöille toimia. Kun halutaan puolustaa kuluttajien oikeuksia, tämä on yksi perusarvoja EU:ssa ja tällä tavoin hyvin tehokkaasti voidaan toimia esimerkiksi elintarvikealalla, terveydenalalla, rahoituspalveluissa, digitaalisella alalla ja eh, liikenteessä. Samoin kuin eh, henkilötietojen suoja on hyvin tärkeä edellytys sille, että voidaan suojella kansalaisia ja kuluttajia Euroopassa. Eh, kuluttajien tiedotus vähentää riskejä silloin, kun puhutaan väärennetyistä tai vaarallisista tuotteista tai spekulointirahoitustuotteista. Tällä tavoin, kun voimaannutetaan kuluttajia, voidaan saada aikaan myös lisää tietoa heidän keskuudessaan. Nyt meillä on talouskriisi ja se painottaa sitä, että kuluttajia pitää valistaa yhä enemmän pankki- ja talousasioissa. Tässä pitää olla tarjolla puolueetonta tietoa ja tarvittavat välineet, jotta voidaan arvioida oikealla tavalla näitä tuotteita. Tällä tavoin myös kuluttajajärjestöjen roolia haluamme painottaa kaikissa yhteyksissä ja myös sitä, että olisi saatavilla tarvittavia oikeussuojakeinoja. Myös olisi luotava eurooppalainen kuluttajansuojajärjestörekisteri. Näin digitaalinen markkinoilla halutaan suojata myös ja kyse on usein kuluttajien oikeuksista. Aivan yleisellä tasolla Euroopan kuluttajilla on edessään nämä globalisaation uhat, samoin kuin digitalisoituminen taloudessa. Ja tästä syystä halutaan, että ryhdytään toimenpiteisiin, jotta, voi, jotta on mahdollista kollektiivisia, käyttää kollektiivisia oikeussuojakeinoja ja vaihtoehtoista riidanratkaisumahdollisuutta. Niinpä yhä enemmän tarvitaan solidaarisuutta ja eurooppalaista sosiaalimallia. Niinpä asuntolainoitus mahdollisuuksia pitää puoltaa niin, että kuluttajat eivät kärsi esimerkiksi työttömyystilanteessa. Nämä asiat pitäisi hoitaa sillä tavoin, että ne asuntoluottomaksut voidaan keskeyttää tietyksi ajaksi. Ja tärkeää on myös se, että sääntely on riittävää ja rahoitus tuotteet ja muut tuotteet pitää olla tarkasti merkityt. Tässä kuluttajat, haavoittuvat kuluttajat, esimerkiksi lapset ja vanhukset tai vammaiset pitää ottaa erityisesti huomioon. Pitää painottaa myös sitä, että eh, laittomia sopimusehtoja ei voida hyväksyä ja tällä tavoin suojata kuluttajien oikeuksia. Ja lopuksi painottamme vielä, että monivuotinen rahoituskehys 2014-2020 siinä yhteydessä pitää antaa riittävä rahoitus myös kuluttajien suojatoimiin. Kiitoksia. Thank you very much. And just... Kiitoksia. Ja nyt voimme mennä heti menettelyilman puhujalistaa. Minulla on hyvin paljon puhujia tässä listalla ja meillä on vain hyvin vähän aikaa, joten pyytäisin, että pidätte kiinni puheenajasta. Ne olen hyvin tiukkana. Edustaja Kelly. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä aihe ja mielenkiintoista kerrottavaa esittelijällä oli. Kaksi tärkeää asiaa täytyy pitää mielessä. Yhtäältä meidän täytyy saada kansalaisten luottamus puolellemme omassa maassani ja muissakin maissa, jotka kärsivät tästä taloudellista kriisistä, niin voivat päästä tästä kriisistä eroon kulutusta lisäämällä. Joillakin ei välttämättä ole rahaa, mutta niillä, joilla on, niin eivät välttämättä luota tämänhetkiseen tilanteeseen. Eli meidän täytyy lisätä luottamusta kuluttajan keskuudessa, erityisesti kun kyse on nettikaupasta. Noin 60 prosenttia kansalaisista pelkäävät ostosten tekemistä netissä, koska he eivät todellakaan luota järjestelmään. Eli että muun muassa tietosuojaa kunnioitetaan. Tietosuoja määräyksillä on keskeinen merkitys, jos halutaan taata kansalaisille riittävä luottamus siihen, että tietosuojaa vaalitaan. Ja kuten täällä on sanottu, tämä on elinikäinen prosessi. Nyt lähdemme täällä liikkeelle ja tämä toimii periaatteessa niin kuin elinikäinen oppiminen. Nyt on annettu lähtölaukaus ja tästä se jatkuu. Kiitoksia. Seuraavaksi <clears throat> Kiitoksia, puhemies. Haluaisin onnitella kollegani äh, Garces Ramoja hänen äh, mietinnöstään. kuluttajansuoja asiat on nostettava keskiöön. Me tarvitsemme luotettavia tuotteita, palautusmenettelyjä, mutta markkinoilla on uusia haasteita. Talous- ja rahoituskriisi vaatii kiireellisiä toimenpiteitä, jotta voisimme suojautua epäreiluilta kaupankäyntikeinoilta, joissa hyökätään sellaisia erityisesti haavoittuvia kuluttajia kohtaan. Me tarvitsemme avoimuutta. On kuluttajia, jotka eivät vieläkään voi avata esimerkiksi pankkitiliä ja direktiivin siirtäminen kansallisen lainsäädäntöön on hyvin myöhässä, jossa jäsenvaltiossa pienyritykset ovat EUn talouden pohja ja niitä olisi suojeltava erityisesti koulutettu kuluttaja. Kuluttaja, joka tietää oikeutensa, on arvokkaampi elementti Euroopan unionille. Seuraavaksi edustaja Miranne. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää e, tästä mietinnöstä. Tämä tulee erittäin sopivalla hetkellä, koska esimerkiksi Espanjassa on tuhansia ihmisiä, jotka ovat maksuvaikeuksissa. On myös sellaisia, jotka ovat hyvin hankalassa taloustilanteessa nämä rahoitustuotteita. Niin kuin sanoitte mietinnössänne, tässä on käytetty ja väärinkäytetty. Pankit ja pankkilaitokset ovat hankkineet voittoja, mutta mietineet hyvin vähän kuluttajien oikeuksia. On esimerkiksi vanhuksia ja lapsia, jotka valitettavasti eivät välttämättä ole osanneet lukea, eivätkä allekirjoittaa oikein noita tuotteita koskevia selostuksia. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ferreira arvoisa um puhemies, paljon kiitoksia. Kun puhutaan kuluttajansuojan politiikasta, niin monesti sanotaan, että mitä pidemmälle sisämarkkinat syvenevät ja mitä pidemmälle avautumisen tiellä jatketaan ja mitä enemmän kilpailua on, niin sitä enemmän siitä kansalaiset hyötyisivät ja sitä enemmän heidän oikeuksiaan vaalittaisi, mutta se ei pidä paikkaansa. Me olemme nähneet, että yksityistäminen ja liberalisointi on heikentänyt muun muassa rahoituspalvelujen alalla kuluttajien tilan heikkenemistä. Kun katsotaan maatalouspolitiikkaa ja muita politiikan aloja, siellä on syntynyt tuon tuosta uusia skandaaleja ja elintarviketuoteturvallisuus ja kansanterveys on vaakalaudalla. Meidän täytyy aloittaa keskustelut uudestaan, lähteä realistisesti liikenteelle, liikenteeseen. Meidän täytyy ajaa kaikkea muuta, mutta ei propagandaa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Seinalova. Děkuji, pane předsedo. Vyvážená evropská spotřebitelská... Kiitoksia. Me tarvitsemme tasapainoista eurooppalaista kuluttajasuojapolitiikkaa. Sen tarkoituksena täytyisi olla se, että kuluttaja on tasaveroinen kumppani tuottajalle. Meidän täytyisi toteuttaa jo olemassa olevat säännöt, mutta meillä täytyy olla hyvin toimiva järjestelmä ja tarvitsemme julkista tiedotusta ja kuluttajasuojajärjestön suo- tukea Meillä on huolestuttavia merkkejä tuotteiden kaksinkertaista laadusta ja toivoisin, että komissio vihdoinkin huomioisi tiettyjen kuluttajien syrjimisen. Meidän täytyy myös torjua epäreilua kaupankäyntiä mietinnössä, joka käsittelee tätä, esitellään erilaisia aggressiivisia tekniikoita, joilla vaikutetaan kuluttajan valintaan. Tässä on kyse erityisesti vanhemmista kuluttajista, jotka ovat haavoittuvaisia. Ja lopuksi haluaisin kiittää kollegaa erinomaisesta mm, mietinnöstä. Ja seuraavaksi edustaja Kalbel. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Eurooppalaiset kuluttajat kohtaavat vuosi vuodelta uusia haasteita. Ehkäpä se on kriisin syytä, mutta Euroopan unionissa meidän on vain taisteltava näitä vääriä käytänteitä vastaan. Meidän täytyy tukea kuluttajajärjestöjä. Kollegani teksti viittaa tässä, tähän seikkaan, eli että kuluttajia täytyy valistaa ja suojella. Minä olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tiedon määrää pitäisi lisätä, laatia eurooppalainen rekisteri. Olen samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi. Erityisesti meidän täytyy katsoa, miten paljon elintarvikkeita heitetään hukkaan. 90 miljoonaa tonnia elintarvikkeita heitetään Euroopan unionissa vuosittain hukkaan. Eli noin puolet unionin BKTstä. Tämä on hankala tilanne ja meidän tehtävänämme on tehdä hyviä päätöksiä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Prendergast. Kiitoksia. Haluan onnitella esittelijää, kun hän on puuttunut tähän komission kuluttajasuojakysymykseen. Nyt kun elämme talouskriisin aikaa, niin meillä on hyvin erilaiset pääsyt perustarvikkeisiin, hyödykkeisiin. Meidän pitää muistaa, että kuluttajaoikeudet oikeudet ovat olennaiset ja meidän pitää miettiä sitä, että muuten kuluttajat ovat kaikista heikoimmassa asemassa. Meidän täytyy pystyä puuttumaan myös pankkien toimintaan. Niillä on erittäin merkittävä vaikutus kuluttajien talousvaikeuksiin. Ja tässä tulevat esiin varsinkin asuntolainakysymykset. Ja nyt meillä on nähtävissä myös, että EKPn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 alaikäisiin. Nimittäin juuri lapset ja nuoret teini-ikäiset ovat kaikkein eniten alttiina tälle mainonnalle, joka heihin erityisesti kohdistuu. Vuonna 1991 asiasta on tehnyt tutkimus ja sen mukaan alle 12-vuotiaiden lasten ei ole eh, mahdollista eh, hallita mainostulvaa. He eivät ymmärrä mainoksia mainoksiksi ja siksi he ovat erityisen haavoittuvia. Lapsia olisi syytä myös suojella haitallisilta aineilta, kuten tupakahalta ja alkoholilta, ja olisi myös tehtävä uudistuksia, jotta saamme aikaan sen, että he söisivät vähemmän sokeria ja suolaa. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ihan ensiksi kiittää La comisión se ha puhemies, äh, äh, esittelijä tästä hyvästä mietinnöstä. Euroopan kansalaiset ovat uusien haasteiden edessä, kuten markkinoiden globalisoitumisen, rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkautumisen ja digitalisaation edessä. On reagoitava hyvin nopeasti näihin haasteisiin ja minä toivon, että komissio mitä pikimmin äh, ilmoittaa, mihin toimenpiteisiin se aina ryhtyä, koska me tiedämme, että viimeisten 20 vuoden aikana sisämarkkinoiden luomisen jälkeen markkinat ovat kehittyneet nopeammin kuin suojelu, turvallisuus ja kuluttajien voimaannuttaminen. Uusia haasteita on tullut, teknologia on edistynyt ja on epäkestäviä mm, kuluttamisen malleja. Meidän on vahvistettava kuluttajien suojelupuitteita eritoten haavoittuvien kuluttajien suojelua. Kiitos. For concluding remarks, I... Kiitoksia. Sitten lopuksi puheenvuoro komission jäsenelle. Semättelä. Kuluttajien agenda ja kulut, kattava kuluttajastrategia on kyllä koko meidän toimintamme ytimessä. Sitä on äh, pyritty äh, harjoittamaan kaikkien asianosaisten kanssa, kansallisten viranomaisten, täytäntöpanoviranomaisten, kuluttajaviranomaisten ja myöskin tietysti äh, kuluttajaviranomaisten ja kuluttajien kanssa tietenkin. Ähm, haluan kiittää Karsia Ramonia ja varjoesittelijöitä heidän työstään <clears throat> teidän mietinnöstänne on irtoa paljon eväitä komissiolle, kun se kuluttajien asemaa lähivuosina pyrkii parantamaan. Äh, haluan kiittää äh, kahden toimielimen välistä läheistä yhteistyötä, samoin neuvostoa, joka sai hyväksytyksi hyvinkin kattavan e, rajat ylittävät ja sektorit ylittävän sopimuksen aikaiseksi tässä aiemmin tänä vuonna. Äh, äh, äh, kuluttajien menot ovat yli, edustavat yli puolta bruttokansantuotteesta. Kuluttajat pyörittävät markkinoita, markkinat talouselämää. Tarkastellessamme mietintöönne ajamme rakentaa kuluttajan agendaa neljän pilarin varaan. Kuluttajan turvallisuuden, kuluttajan tietoisuuden, tiedottamisen, valistuksen ja kuluttajajärjestöjen tuen lisäämiseksi jotka ovat tietysti avainasemassa täytäntöönpanoa toteutettaessa. Samoin myöskin sitten korostaa avaintoimia yhteiskunnan ja talouselämän muutosten huomioon ottamisessa myöskin eri elinkeinosektoreilla. Samoin tätä kautta sitten tehostamalla näiden sektorien elinvoimaisuutta Haluan erityisesti kiittää parlamenttia siitä, että se, nämä rahoituspalvelut, energian, digitaalipalvelut ja kuljetuksen nimesi avainsektoreiksi. <clears throat> Tässä juontuvat myöskin nämä kaksi tämä päähaastetta, eli nimittäin haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien turvaaminen ja myöskin sitten kestävämmän kuluttajapolitiikan luominen. Hyvät kuulijat, tämä keskustelu osoittaa sen, että me olemme pitkälle yhtä mieltä siitä, että kuluttajapolitiikan tulee vastata kuluttajien huutoon Euroopassa. Näihin aikoihin monet kuluttajat ovat todella huonossa asemassa. On muistettava, että juuri kuluttajat mieltävät EUn sellaiseksi on mieltävät omassa arkielämässään. Tässä ohjelmassa luetellut toimet on suunniteltu heidän parhaakseen. 2014 vuoden alkuun mennessä on valmi, määrä laatia sitten parlamentille selvitys kuluttaja-agendan täytäntöönpanosta ja toteutumisesta. Lopuksi haluan painottaa sitä, että, että komissio arvostaa parlamentin avainmietintöä ja se tulee toimimaan hyvin tärkeässä roolissa, kun komissio tulevaa kuluttajapolitiikkaa hahmottaa. Kiitoksia komission jäsen näistä loppuhuomioista ja ennen kuin menemme seuraavaan esityslista kohtaan, minulla on ilmoitus tehtävänä teille. Olen kuullut neuvostolta, jonka kanta ensimmäinen